haluaisin kertoa teille hieman ohjeita ja kaikkien pitäisi nämä kuulla. No niin, eilisen kuulemisen jälkeen ainoa asia esityslistalla on äänestys tietosuojavaltuutetusta ja varatietosuojavaltuutetusta. 20 kieltä tulkattuna ja minun täytyy kertoa teille, että, että tämä menee internettiin tämä kokous siis menee nettiin. Ja otan tähän vain yhden ylimääräisen asian vielä esiin. Nimittäin eilen eh, Innet Felt eh, puhui siitä, millä tavalla komissio on tehnyt eh, oman valintamenettelynsä ja minä silloin sanoin, että henkilökohtaisesti puheenjohtajana, hyvät kollegat, olkaa hiljaa. Niin tein selväksi, että minusta komission kaikki kommentit eivät olleet kattavia, mutta käsit käsittääkseni Libe-valiokunta on kuitenkin saanut enemmistön äänestyksen taakse huolimatta siitä, millä tavalla tässä meneteltiin. Ja koordinaattorit, jotka eivät eilen puhuneet, voivat sen tehdä nyt, jos välttämättä haluavat, mutta haluaisin lähteä äänestämään. Ja olen selkeästi tietoinen siitä, että tässä oli menettelytavassa tiettyjä aukkoja. Eli jos koordinaattorille sopii, niin lähtisimme suoraan äänestämään ja sitten otamme tiedoksi Inetfeltin huomautuksen eilen. Sofi, haluatko vielä puhua? Uh, Kiitos puheenjohtaja. Voisiko jotain selvennystä tähän saada jälkeenpäin? Toki, toki. Ja se kirja, jonka saimme, ei ollut kunnollinen vastaus minun kirjeeni. Kornelia, onko sinulla vielä jotain? Ole hyvä. Claude, ich habe... Claude, rehellisesti sanottuna minulla on vielä tätä toimintatapaa koskien joitakin kysymyksiä. Voisiko sitä hiukan valaista? Miten tämä neuvoston kanssa sitten sen meidän, mitä tänään päätämme, käsitellään. Voisiko tätä proseduuria vielä hieman valaista ennen kuin menemme äänestykseen? Olisi kiva kuulla tarkemmin. Minulla ei ole selvää käsitystä mutta myös ryhmien päätösten kannalta on tärkeää saada tämä etenemistapa tarkkaan selvitetyksi. Um, no, toivon mukaan löytyy vastaukset sinun kysymykseesi ja voit sitten, jos et saa vastausta, niin tuossa sitten esiin ja katsotaan, mutta jos luet nämä muistiinpanot ja sitten kerro jälkeenpäin, tarvitsetko jotain vielä lisätietoa. Eli nyt näistä yksityiskohdista ennen äänestystä. Ensinnäkin menettely artikla 4.2 Euroopan parlamentin ja neuvoston työjärjestyksen mukaan, jota, äh, jossa on kysymys äh, siis Euroopan tietosuojavaltuutetusta, joka valitaan viideksi vuodeksi. Ja ehdokkailla täytyy olla kokemusta ja äh, pätevyyttä, joka vaaditaan. Ja minä Luen tämän nyt kaiken niille kollegoille, jotka eivät olleet eilen mukana kuulemisessa. Ja haluan varmistaa sen, että te olette tietoisia siitä, että kukin ehdokas sanoi, että he hyväksyvät, että heitä, heidät voitaisiin valita kumpaankin tehtävään. Ja kaikilta ehdokkailta kysyttiin myös tämä kysymys heidän haastatteluissaan. Ja kaikki paitsi yksi ehdokas hyväksyi tämän. Ja EDPSn paikkaan on viisi ehdokasta ja varat tietosuojavaltuutettu on neljä ehdokasta. Herra Padova ei ole ehdokas. Hän ilmoitti, että hän ei halunnut, että häntä kuullaan vara-tietosuoja-valtuutetun paikalle. Ja äänestys tapahtuu seuraavalla tavalla. Säännön 181 ja 188 mukaan äänestys tehdään sähköisesti salaisena äänestyksenä, eli te tarvitsette teidän äänestyskorttejanne me ensin äänestämme sitä, että missä järjestyksessä näistä äänestetään ja me tulemme äänestämään kustakin viidestä ehdokkaasta tietosuojavaltuutetuksi. Ja sitten on toinen äänestys, jossa määritellään valiokuntamme preferenssit varatietosuojavaltuutetun järjestyksestä. Niin pieni ongelma. Täältä yhdeltä kollegalta puuttuu äänestyskortti Monti, meistä olisi mukava, jos hän voisi kuitenkin äänestää. Ai, hän saakin tuossa kortin, unohtakaa. Judith, as a coordinator, you should know not to kyllä sinä koordinaattorina pitäisi tietää, että et keskeytä minua, minun vuolasta puhettani. Minkälaisen esimerkin sinä nyt tässä annat muille jäsenille? Ihan oikeasti. Heti nyt näin kauden aluksi. Paha juttu. No niin, sitten meillä on toinen. No niin, vihreät tuolla nyt juttelevat vielä. No niin, teille muille. Sitten meillä on toinen äänestyskierros, jossa me määristelemme varatietosuojavaltuutettujen järjestyksen. Me äänestämme näistä neljästä varaa valtuutettu ehdokkaasta. Eli viisi ensimmäisessä ja neljä sitten tässä toisessa äänestyksessä. Ja me otamme huomioon vain plus äh, plusäänet. Eli ennen kysymyksiä te äänestätte vain puolesta. Tässä ei äänestetä vastaan lainkaan, ei negatiivisia äänestyksiä. Eli tämä äänestyskone, olen katsonut tätä, siinä ei näy punaista eikä vihreää kunnolla. Vihreä on vasemmalla puolella siis. Vihreä on vasemmalla puolella. Ihan tiedoksi kaikille, jotka esittävät tämän kysymyksen minulle myöhemmin. Vihreä on vasemmalla, eli se on tämä positiivinen äänestys. Ei negatiivista äänestysmahdollisuutta No niin, vihreä on vasemmalla, punainen on oikealla ja se on se negatiivinen. Eli punainen on negatiivinen ja sitä ei käytetä tänään. Eli vasemmalla puolella on tämä vihreä positiivinen äänestys. Jos te haluatte olla negatiivisia, niin älkää sitten äänestäkö ollenkaan. Sillä tavalla hoidetaan homma tänään. No niin, sitten ehdokkaat asetetaan listalle näiden positiivisten äänten määrän pohjalta. Eli me aloitamme nyt tietosuojavaltuutetusta ja kaikki tiedot kirjataan sihteeristössä tietoon ja sitten ehdokkaat sitten siirrytään tähän varaehdokkaiden äänestyksiin. Ja äh, älkää kysykö minulta äh, yksi, yhtään äh, yksi, yksityistä äänestystä sen vuoksi, että kaikki nämä erilliset äänestykset lasketaan vasta sen jälkeen, kun kaikki äänestykset on hoidettu. Ja me äänestämme siinä järjestyksessä, kun ehdokkaat olivat kuultavina eilen. Eli huomatkaa, että tässä ensimmäisessä äänestyksessä on viisi ehdokasta ja me tarkistamme ennen kuin aloitamme äänestystä, onko kaikilla poliittisilla ryhmillä oikea määrä äänestäjiä. Niin näemme, onko jossain ryhmässä liikaa tai liian vähän äänestäjiä tai muuta hämärää. Eli nyt teemme tällaisen äänestystarkastuksen ja katsotaan, onko kaikilla poliittisilla ryhmillä tarpeeksi äänestäjiä paikalla. Mitä herra Engel sieltä huutelee mikrofonin ulkopuolelta. No herra Engel sanoi, että tehdään tässä nyt äh, kenraaliharjoitus. No niin, tarkistetaan nyt. Tehdään äänestys, öö, koe, kokeilu. Kaikki äänestävät positiivisesti. Äänestetään. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Okay, okay, so we have... Uh, no niin, täällä on yksi ylimääräinen EPPn täysi jäsen. Eli EPPssä on yksi liikaa. Kaikki muut ryhmät ovat kunnossa. Hyvät kollegat, rauhoittukaapas. Eli EPPstä yksi täysjäsen pois. Ja voisivatko muut sitten pysyä staattisesti paikoillaan? No niin, sopiiko, onko EPPllä on homma hoidossa? Mrs. Mussolini, point of order, and then Birgit. Työjärjestys, puheenvuoroja täällä kaksi, Birgit vai? Parlando di il garante della privacy, dei dati. No, että täällähän puhutaan nyt tietosuojavaltuutetusta hyvänen aika sentään, mutta te sanotte, että ei saa äänestää negatiivisesti. Ne, jotka eivät halua äänestää, niin eh, heidän on syytä lausua kantansa tai jo tavalla tai toisella. Eikö se niin ole? Jos ei halua äänestää, niin silloin se ei ollenkaan syty tuo lamppu. salaisen äänestyksen oikeus ei ole mikään suojeltu oikeus. Tämän täytyy olla salainen äänestys. Ja ongelma on nyt se, että tästä ei saa selville, kuka ei ole äänestänyt ja kuka on. otherwise the vote is not secret. Niin, tämä äänestys ei ole siis salainen, jos näin toimitaan. Sorry, the green vote comes up as blue. Niin, mutta vihreä ääni näkyy sinisenä. Oh, I see, yeah. I, I understand what you're saying. Niin, no, ymmärrän, mitä te sanotte. Eli siis sillä hetkellä, kun äänestää, niin silloin joku näkee, että äänestää jonkun tietyn ehdokkaan puolesta, kun sen käden sinne laatikkoon laittaa. Ymmärrän, ymmärrän. Ymmärrän. Kollegat, kollegat, kollegat, Pikku hetki. Jos te nyt olette hieman aikaa hiljaa, niin vastaan näihin asioihin. Minusta tämä oli hyvin järkevä ehdotus. Oli hyvä, että te teitte sen. Jos ihmiset todellakin haluavat seurata, kuka sen kätensä sinne äänestysnapille laittaa, ja tässä on äänestyksiä, aika tiukkojakin äänestyksiä mahdollisesti tulossa, niin ehdottaisinkin, että teillä on kaikki oikeus äänestää punaista nappia. Teidän ei tarvitse, mutta voitte painaa myös sitä punaista, jos tuntuu paremmalta kollegoista, että he pitävät kätensä tuolla laatikossa koko äänestyksen ajan. Ehkä tämä oli ihan järkevä ehdotus, eikö? Eli jos te painatte punaista, niin mutta vain positiiviset lasketaan. Vain positiiviset lasketaan. Kiitos tästä työjärjestyspuheenvuorosta. Mutta kehit, sinullakin oli vielä. I can make it very short because I just... Ihan lyhyesti. Minä halusin vain varmistaa, että kun tässä ensin sanottiin, että vain myönteisiä ääniä voi antaa, Eli jos haluaa äänestää vain yhtä tai kahta kandidaattia, muiden kohdalla ei tee sitten mitään, mutta siis nyt voi äänestää myönteisesti niiden puolesta, joiden puolesta haluaa äänestää, ja muuten voi, voi painaa punaista ja silti sininen valo syttyy. Niinkö? Hyvä, se käy. Eli ihan sama pointti kuin mitä täällä aikaisemmin sanottiin. No ihan hyvä, että SND vahvistaa nämä asiat. No SND, minä itse, itsekin tässä olen. Nyt tämä on sitten meille sanottu neljä kertaa. Nyt siirrytään äänestykseen. Hyvät kollegat, Olin toivonut, että tästä tulisi nopea äänestys, mutta nähtävästi ei. Hyvät kollegat, siirrytään äänestämään. Minä tiedän, että tämä on tosi jännää, mutta ei tämä nyt näin jännää ole. Tai no onhan tämä. No niin, ensimmäinen. Herra Vievierovski, Eli ensimmäinen äänestys tietosuojavaltuutetun paikasta. Äänestys alkaa, herra Vievierovski. Please tell me when it's closed. The vote is closed. <laughs> Äänestys päättyy. Order right in the middle of votes. Yes, because the fact is that I... Kyllä vain. Asia on nimittäin niin, että tietosuoja ei varmasti mene niin pitkälle, että vain yksi kolmesta napista toimii. Omassa koneessani vain yksi kolmesta napista toimi, mutta en tiedä mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että äänestin väärin toisin kuin olisin halunnut ja toinen tapa äänestää ei olisi ollut mahdollinen, joten tämä kone ei nyt niin sanotusti toimi, eikä tähän ainakaan tietosuoja päde. Okay, change, change your seat anyway. And we'll... No vaihtakaa paikkaa ja katsotaan tätä ensimmäistä. Hyvät kollegat, en nyt halua pidentää tätä äänestystä. Herra Engel, haluatteko te vaihtaa paikkaa? Vaihtakaa paikkaa. Quickly, though, because we're going to the next vote. Insert your card quickly, because I'm moving on. Ja nyt sitten kortti nopeasti sinne laitteeseen, koska siirrymme seuraavaan äänestykseen. Eli äänestämme uudelleen, koska en halua nyt, että tässä tulee ikäviä tilanteita. Me äänestämme, toistamme tämän ensimmäisen äänestyksen. Avaamme tämän ensimmäisen äänestyksen. Herra Vievierovski, tietosuojavaltuutettu ehdokas. Äänestys alkaa. Seven minutes. scommetto che quando usciremo da questa porta dove andremo The vote is closed. Äänestys päättyy. Ja sitten äh, Biondi, äänestys alkaa. Erkas Biondi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja sitten äh, ehdokas Butta Relli tietosuojavaltuutetuksi äänestys alkaa. EPPllä on yksi liikaa jälleen. Mitä tapahtui? Eli Buttarellissa, tässä on yksi ylimääräinen EPP nääni Aha, selvä. Ylimääräinen on kadonnut. Äänestys on päättynyt. Ja sitten edustaja Lenoir. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja sitten viimeinen on herra Padova. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, hyvät kollegat, nyt sitten äänestämme apulaistietosuojavaltuutetun paikasta. Herra Vievi Rorowski, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Apulaistietosuojan valtuutettu ehdokas Rova Biondi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Apulaistietosuojan valtuutettu Erkas Buttarelli, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja sitten vielä äänestämme Rova Lenoirista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. these are the votes, the number of votes and the ranking. Colleagues, I'm just going to verify this with the Secretary. No, selvitämme sihteeristön kanssa tämän listan ja sitten kerran tulokset.

Um, Nyt ilmoitan sitten äh, järjestyksen ja äänten määrän kullekin. Ensinnäkin tietosuojan valtuutte. Tulokset ovat seuraavat. Ensimmäinen ehdokas on Giovanni Buttarelli 34. Toinen Jan Padova 21. Kolmas Vievirovski 10, neljäs Lenoir, neljä ääntä ja viides on äh, Biondi, yksi ääni. Ja sitten valtuutettu ensimmäinen Vievi Roski, 53 ääntä, toinen Buttarelli, 9 ääntä, kolmas Lenoir, 3 ääntä ja neljäs Biondi, kaksi ääntä. Kirjoitan äh, kirjeen äh, puhemiehelle ja kerron nämä tulokset. Ja meidän täytyy toimia tässä artikla 42 mukaisesti. Kiitokset siitä, että olitte paikalla.